Mesdames, Messieurs. Hyvät kuulijat, jos teille sopii, niin aloitamme kokouksen. Bonjour à toutes et à tous. Hyvää huomenta teille kaikille, hyvät kollegat. Kiitoksia, että olette läsnä täällä alivaliokunnan ensimmäisessä kokouksessa – mitä tulee esityslistaamme, haluaisin ihan alkuun kertoa teille, että tiettyjä kieliä ei tulkata tässä kokouksessa. Bulgariaa, Tsekkiä, Latvia, Liettua, Romaniaa, Slovakia, Sloveniaa ja Unkaria. Me sopeutamme tätä kielellistä profiiliamme tulevina, tulevien kokousten mittaan sen jälkeen, kun tämän valiokunnan kokoonpano on lyöty lukkoon. Muistuttaisin teille, että ainoastaan varsinaisilla jäsenillä on etusia tulkkauksen saamiseen, mikä ehkäpä hiukan selittää tämän päivän tilannetta. Pyydän anteeksi sitä. Kokous välitetään suorana lähetyksenä webin kautta. Haluaisin kertoa teille, että koordinaattoreiden kokous jonka, joka oli tarkoitus pitää tämän kokouksen jälkeen. Sitä on lykätty kolmanteen syyskuuta, koska kaikki ryhmät eivät ole vielä nimenneet koordinaattoreitaan. Jos tässä vaiheessa on erityistä huomioitavaa kommentteja, no eipä näytä siltä. Esityslista on näin muodon hyväksytty. Ja kertoisin teille muutamista seikoista, joihin tullaan tulevina tulevien kokousten suhteen. Ensinnäkin 3. syyskuuta iltapäivällä alivaliokunta ottaa vastaan Patrick Peluan, joka on aseistusta käsittelevän organisaation puheenjohtaja. Puhutaan tämän organisaation työstä, muun muassa 400 M- ja Tigre-aseista. 7. syyskuuta kello 15 me tapaamme KOPSin puheenjohtajan, Ruotsin, Ruotsin puheenjohtajuutta edustavan henkilön Olaf Skugin. Ja sitten on vielä pari seikkaa, joista puhumme seuraavalla kerralla. Ensinnäkin mahdollisesta matkasta, jonka tämä alivaliokunta tekee Turkoosilla viikolla lokakuun lopussa. Sehän on tarkoitettu valiokuntien valtuuskuntien matkoihin. Ehkä voimme pohtia sellaista, että lähetämme pienen mission Atalantaan. Kyseessä on Somalian merirosvoutta torjuva missio. Se olisi oikein järkevä vierailun paikka. Edeltäjäni von Vogau on todennut, että viime tammikuussa tehtiin tällainen matka Ja samassa hengessä ehdottaisin, että keskustelisimme myös siitä, että valtuuskunta lähetettäisiin ainakin viimeistään viime vuoden, ensi vuoden alun tämän vuoden loppuun mennessä Kosovoon. EULEX-missiosta on kyse. Tehän tiedätte, että aiemman viimeisen kerran kävimme siellä vuonna 2008 lokakuussa. Ja siellä asiat ovat menneet aika hyvin eteenpäin, joten olisi hyvä, jos alivaliokunta voisi mennä Kosovoon paikan päälle keskustelemaan tästä mahdollisesta missiosta. Onko puheenvuoropyyntöjä? Euh, niin, en oikein ymmärtänyt. Oliko kyseessä syyskuussa tehtävä valtuuskuntamatka Turkkiin. Ei, vaan oli kyse turkoosista viikosta, ei Turkkiin tehtävästä matkasta. Ja lokakuun lopussa mm, teemme matkan Atalantan, Atalantaan, joka on tällainen meriorganisaatio, eli Turkkiin ei mennä. Bien, Muita puheenvuoropyyntöjä? Nous allons donc... Euh, niin. Menemme sitten tämän kokouksen varsinaiseen tehtävään. Kyseessä on komission tiedonanto neuvostolle ja parlamentille ydinaseiden leviämisen estämisestä. Tämä on hyvin arkaluonteinen kysymys ja on erittäin tärkeää, että me aloitamme työmme tämän aiheen käsittelyllä. Sehän on ajankohtainen aihe, hyvinkin kiintoisa sellainen. Me kuulemme tämän tiedonannon ydinaseiden leviämisen estämisestä ja sen jälkeen kuulemme tiedonannon radiologista, radiologisten vaarojen estämisestä EU:ssa. Mitä tulee aseiden leviämisen torjumiseen, sitä on kehitelty viime vuosina. Ja muistuttaisin, hyvät kollegat, teitä siitä, että kun viime vaalikampanjaa kävimme, niin tuolloin puhuttiin paljon Pohjois-Korean ydinkysymyksistä. Muistan, että oman vaalikampanjan niin aikana kansalaiset olivat kovasti huolissaan tästä ja olivat pahoillaan siitä, että Euroopan unioni ei ollut kiinnittänyt huomiota näinkin tärkeään strategiseen ongelmaan olemme tässä todistamassa kahta laista liikettä. Toisaalta Ranska, Britannia, USA ja Venäjä aivan vakavissaan suunnittelevat ydinaseiden, <clears throat> ydinaseista luopumisesta. Medvedev ja Obama tästä keskustelivat Moskovassa hiljan. Ja sitten taas toisaalta on tämä erittäin huolestuttava kattava ähm, Pohjois-Korean ja Iranin ydinohjelma, joten on erittäin tärkeää, että me voisimme tähän asiaan puuttua sen ansaitsemalla vakavuudella, ja olisi hyvä, jos myös neuvostossa ja komissiossa käytäisiin rakentavaa keskustelua, uskottavaakin keskustelua aiheesta. Ja sen vuoksi muistuttaisin teitä myös aikataulusta. Me olemme vuoteen 2010 aikoneet keskustella asiasta. Keskustelemme tästä ydinaseiden torjumisen estämissopimuksesta. Se on meidän sydäntämme lähellä. Ja nyt antaisin puheenvuoron komission edustajalle energia- ja liikenneosaston pääjohtajalle. Thank you very much, Mr. President. And... Kiitoksia puheenjohtaja ja onnittelut valinnastanne tämän valiokunnan puheenjohtajaksi. Teidän sananne olivat erinomainen alustus ydinaseiden leviämisen estämiseen. Minä aion tässä muutamalla sanalla korostaa tämän komission tiedonannon pääkohtia. Ensinnäkin viimeisinä vuosina energiatilanteen takia ja energian hintojen volatiliteetin takia ydinvoimasta on tullut jälleen keskustelun aihe sen jälkeen, kun se oli moneksi vuodeksi unohdettu. Tämä on selkeästi vahvistanut poliittista kiinnostusta EUn toimielimissä toimia ja osallistua keskusteluihin, kuten non-proliferaatio ydinaseiden leviämisen estämisestä käytävä keskustelu. Komissio identifioi non-proliferaation yhdeksi pääaiheista, joka on kuljettava rintarinnan ydinvoiman rauhanomaisen kehittämisen kanssa. Jos katsotte, miten tämä työ jakautuu Euroopan unionin sisällä, niin aivan selvää on, että johto on yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaisena ja päälinjat määriteltiin jo vuonna 2003 EUn turvallisuusstrategian kautta. Neuvosto on täydentänyt tätä vuonna 2008 niin kutsutuilla turvallisuusstrategian täytäntöönpano suuntaviivoilla. Tässä on tärkeää muistuttaa, että samanaikaisesti kun meillä on kuitenkin näitä, nämä pääpolitiikan linjat, niin meillä on myös erilaisia välineitä, jotka tukevat eh, näiden toimien täytäntöönpanoa. Ja tämä on nämä kolman S-konsepti, security, safety and safeguard. meillä on vakausväline, ydinvoiman yhteistyöväline, strategia, josta tulemme puhumaan hiukan myöhemmin, ja Euroopan unionin vientijärjestelmä. Lisäksi meillä on tärkeitä aspekteja, jotka löytyvät Euratom-sopimuksesta esimerkiksi sisäisen turva, sisäinen turvajärjestelmä. Ja lisäksi meillä on IAEAn luoma järjestelmä. Itsekin olette maininneet, että ensi vuonna on tärkeä poliittinen tapahtuma, nimittäin ydinaseiden leviämisen estämissopimuksen uudistaminen ja mahdollisesti non-proliferaation vahvistaminen. Ja komission tiedonannossa ensinnäkin sanotaan, että on erittäin tärkeää, että EU toimii yhtenä rintamana viedäkseen eteenpäin EUn arvoja, nimittäin turvallisuutta ja ydinturvallisuutta tässä konferenssissa. Joten komissio vaatii, että kaikkien EUn toimielinten toimintaa johdonmukaistettaisiin ja vahvistettaisiin tällä alalla. Toinen kysymys, joka tästä tiedonnosta nousee esiin, on se, että yhteen kansainvälisen yhteistyön on vahvistettava ja on vahvistettava vuoropuhelua IAEAn kanssa sekä Euratomin tarkistus tarkastustajaryhmä ja IAEAlla on pitkä ydintarkastusten perinne EU:ssa ja ympäri maailmaa ja IAEA e on tehnyt laajaa yhteistyötä. Viime vuonna Mohamed El Baradei ja Barroso Arle kirjoittivat vahvistetun yhteistyön sopimuksen komission ja IAEAn välillä. Euratom-sopimuksen kautta varmistetaan myös yhteistyö pääydin toimijoiden kanssa. Meillä on ollut sopimuksia sellaisten maiden kanssa, jotka tarjoavat raaka-aineita, kuten esimerkiksi Australia, mutta meillä on myös erittäin hyviä suhteita Yhdysvaltojen kanssa. Nyt olemme kuitenkin siinä vaiheessa, että uudelleen neuvottelemme esimerkiksi sopimusta Kanadan kanssa. Tällaisessa sopimuksessa osapuolet sitoutuvat korkeaan turvallisuuden tasoon, siihen, että noudattavat täysin kansainvälisen ja EAN määräyksiä ja että sitoutuvat ydinvoiman rauhanomaiseen käyttöön. Jonkun verran globaalissa kontekstissa on jo jonkin ajan keskusteltu siitä, miten yhdistetään rikastaminen, ydinpolttoaineen rikastaminen ja reprosessointi – ja kuinka voidaan varmistaa, että maat, jotka haluavat käyttää ydinvoimaa rauhanomaisiin tarkoituksiin, eivät välttämättä investoi tähän teknologiaan, ellei heillä ole selkeää taloudellista etua. Joten ensin siis on katsottava, miten voidaan taata, että ydinpolttoaine saanti varmistetaan niille maille, jotka äh, haluavat käyttää sitä ainoastaan rauhanomaisiin tarkoituksiin. Ydinpolttoaineista ei ole koskaan ollut pulaa maailmassa, mutta on aivan selvää, että jos ydinvoiman käyttöä laajennetaan useissa maissa, niin äh, kysymys äh, nousee esiin kuinka monen maan on sitten taloudellisista syistä ryhdyttävä rikastamaan ydinpolttoainetta. Tästä nousee esiin useita kysymyksiä. Mm, Pääkysymyksiä on kolme. Ensinnäkin, miten kohdella maita, jotka eivät kuulu ydinaseiden leviämisen estämissopimuksen pariin. Toiseksi, Entäs ne maat, jotka kuuluvat tähän non-proliferaatiojärjestelmään, mutta jotka eivät anna takeita kansainväliselle yhteisölle siitä, että he täyttävät heille asetut vaatimukset. Ja sitten maat, jotka kuuluvat tähän ydinaseiden leviämisen estämissopimukseen, mutta haluavat lähteä siitä sopimuksesta, niin miten näihin maihin suhtaudutaan? Nämä ovat ne kysymykset, jotka, joita tässä tiedonannossa käsitellään. Ja yhteenvetona voisin sanoa, miten vahvistaa EU-toimielinten panosta nonproliferaatiosopimuksessa ja sen uudistamisessa, mit, sitten laajentaa ja ylipäätänsä laajentaako yhteistyötä tärkeiden ydinalan toimijoiden kanssa maailmassa ja kolmanneksi, miten luoda ydinpolttoainepankki ja globaalin non-proliferaation järjestelmä. Kiitoksia. <clears throat> Kiitoksia kovasti. Tietyt kollegat ehkäpä haluavat käyttää puheenvuoron jo tässä vaiheessa. Edustaja Näitsi, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, niin kuuntelemmeko myös neuvostoa vai eikö tällaista ole suunniteltu tässä vaiheessa? No hyvä, ei siis ole. Niin. Hyvät kollegat, tämä on sangen tärkeä aihe, josta me tänään keskustelemme, erityisesti kun ajatellaan tulevaa non-proliferaatiosopimuksen uudistamista. Aiemmassa parlamentissa keskustelimme aiemmasta uudistuksesta vuonna 2005, ja jos muistan oikein, nimittäin näin tapahtui. Ja me olimme sitä mieltä, että emme onnistuneet osallistumaan näihin keskusteluihin New Yorkissa. Ja se johtui siitä, että Euroopan unioni ei onnistunut puhumaan yhdellä äänellä tässä kokouksessa. Ja jos muistini minua palvelee oikein, niin meillä oli erimielisyyksiä niin sanottujen ydinosava, ydinvaltioiden ja muiden valtioiden välillä. Ei onnistuttu pääsemään yksimielisyyteen yhteisestä lähestymistavasta mm, ydinaseiden torjumisen suhteen. Tämä tapahtui siis aiemman Amerikan USA-hallinnon aikana. Tuolloinhan ö, ydinsulkuinto ei ollut kovinkaan suuri, se oli lähes olematon. Joten jos Euroopan unioni ja kaikki jäsenvaltiomme ö, haluavat, siis meille tulee tämä olemaan merkittävä haaste vuoteen 2010 mennessä meidän täytyy konferenssiin mennessä löytää yhteinen lähestymistapa ydinsulkusopimukseen. Ja komissio on selkeästi ja tiukastikin tässä kertonut, mitkä ovat päähaasteet. Miten lähestymme niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole allekirjoittaneet ydinsulkusopimusta, ja miten suhtaudumme niihin, jotka ovat niin tehneet, mutta eivät riittävästi valvo ja kontrolloi ydin, eivätkä meidän täytyy myös pohtia, miten lähestymme niitä jäsenvaltioita, jotka ovat allekirjoittajia, mutta haluavat irtisanoutua sopimuksesta. Ja tämä liittyy siihen, miten me myös suhtaudumme ydinvoiman siviilikäyttöön, miten me suhtaudumme mahdolliseen polttoainepankkiin – joka toivottavasti kehittäisi ydinenergian siviilikäyttöä. Miten voisimme taata polttoaineen tarjonnan ilman, että sitten rikastettua uraania aletaan käyttää kaikin, kaikkien niiden riskien myötä, joita siihen liittyy. Meidän lähestymistapamme oli se tietysti, että edellisessä parlamentissa e, e, ja tässä valiokunnassa, että enemmistö suosi sitä, että rajoitettaisiin entisestään ydinaseita. Jotkut meistä jopa puoltavat sitä, että ydinaseet täysin eliminoidaan. Ja aivan kuten minä olen todennut, niin tämä aiheuttaa ongelmia niille jäsenvaltioille, joilla on ydinaseistusta ja jotka eivät halua niistä luopua. Joten tämä on yksi päähaasteistamme. Ja tärkeää on puuttua tähän haasteeseen, koska ei se mihinkään katoa. Joten ehkäpä voisimme yrittää keskustella tästä asiasta ja yrittää, ehkäpä yritämme löytää yhteisen lähestymistavan tähän kysymykseen. Asia, joka on valtavasti mutkistanut tätä koko kysymystä, ja valitettavasti joudun tämän sanomaan, on USAn aiempi, se tapa, jolla USAn aiempi hallitus on kohdellut niitä valtioita, jotka eivät ole ydinsulkusopimusta allekirjoittaneet. Ja viittaan tässä Intian ja Pakistanin. En nyt tässä mainitse kolmatta valtiota, joka, jonka uskotaan olevan ydinvaltio, vaikka ei olekaan allekirjoittaja. Ja sitten viittaan sellaisiin valtioihin, jotka ovat allekirjoittaneet ydintusulkusopimuksen, kuten Iran. Tämäkin pulma täytyy ratkaista, koska jos emme sitä onnistu ratkaisemaan, niin emme koskaan pysty vapautumaan siitä tosiasiasta, että käytämme erilaisia mittareita eri jäsenten E- eri valtioiden suhteen. Tietysti voimme antaa Intialle kaikenlaista ydinmateriaalia, jotta voimme rohkaista sen ydinmateriaalin siviilikäyttöä. Mutta miten sitten suhtautua muihin valtioihin? Tämä nyt on ensimmäinen kerta, kun uuden parlamentin aikana keskustelemme asiasta. On vaikea antaa vastauksia eri kysymyksiin. Itse olen tehnyt parhaani voidakseni selvitellä niitä, tai kertoa niistä haasteista, mitä meillä on. Kiitoksia. Kyllä osuitte tässä naulan kantaan. Nämä ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä ja pyrimme eri aloittein vastaamaan näihin. Ja sitten seuraava puhuja. Ja ich bedanke mich. Ähm... Kiitän komission edustajia tästä yksityiskohtaisesta alustuksesta ja esityksestä. Ja pidän erittäin hyvänä näitä ponnisteluja ydinmateriaalin leviämisen estämiseksi. Niin kuin jo aikaisemminkin, aikaisempikin puhuja sanoi, niin ydinsulkusopimuksen perusteella eh, me pidämme kovasti kiinni siitä, että sitä noudatetaan täällä Euroopassa. Mutta jos ajatellaan sitä, että ähm, pyritään laiton leviäminen estämään ja että siitä pidettäisiin kiinni länsimaissa ja Euroopassa ensinnäkin, niin haluaisin esittää yhden kysymyksen ydinpolttoainepankista. Komission tiedonannossa ehdotetaan ydinpolttoainepankkia, ja tehän jo puhuitte siitä, ja että kansainvälinen atomienergiaviranomainen olisi valvojana ja pitäisi luopua uraanin rikastamiskapasiteeteista ja pitäisi luopua myöskin, tai estää myöskin tällaisen uraanin myynti. Minun kysymykseni koskeekin sitä, että kun koko joukossa länsimaita e, Saksassa e, ja Japanissa myöskin uraania rikastetaan, pitääkö kaikkien maiden toimittaa äm, ydinmateriaalinsa tähän pankkiin, ja jos ei, niin millä perusteilla voidaan luopua siihen toimittamisesta pankkiin, esimerkiksi Saksassa tämä ei kävisi. Ja sitten toinen asia on USAn lupaus äm, leviämisen estämiseksi, ja huolimatta Obaman lupauksesta, niin minusta – Tuntuu, että USA halutaan oma arsenaali säilyttää. Miten, jos ajatellaan EU-ydinvaltioita, Ranskaa ja Isoa-Britanniaa, niin niissä ei todellakaan ole minkäänkään näköistä vakavaa, vakavalla mielellä esitettyä lausuntoa, että luovuttaisiin ydinmateriaalista. Ja miten on sitten artiklan 6 pohjalta ydinsulkusopimuksessa – Mit, mitä toimenpiteitä EU ryhtyy toteuttamaan, jotta ydinsulkusopimusta noudatettaisiin? Ja millä perusteilla EU voisi pakottaa USA ja Ranskan ryhtymään vastaavanlaisiin toimenpiteisiin? Ja sitten jos ajatellaan sitä, että ydinaseita halut, niiden, niitä halutaan vähentää, niin ei pelkästään USAssa, vaan myöskin muissa ydinvaltioissa on tiettyjä ydindoktreja. Ja EUssa on tietty esiaste mm, sotilasasiakirjassa ja Solana, jonka pitäisi esittää Euroopan asiat eteen ulospäin, niin Robert Kupa Britti sanoi, että hän ei haluaisi äm, luvata sitä, että he luopuvat ydinaseista. Ja millä perusteilla voidaan muilta mailta vaatia ö, ähm, laajoja toimenpiteitä, jos Naton ja EUn puitteissa monet ö, ähm, yksittäiset jäsenvaltiot äh, eivät suostu sopimuksia noudattamaan – Eikö tämä ole ydinsulkusopimuksen vastaista laajalti? Minulla olisi vielä muitakin kysymyksiä, mutta haluan antaa muillekin puheenvuoron. Euh, Seuraavaksi Svoboda, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin siihen liittyen, mitä Roaneitsi jo sanoi, että tämä uusi strategia tai nämä uudet valtiot, tai ei nyt jos ajatellaan Amerikan ei ihan uutta hallintoa enää, siis Obaman hallintoa, niin olisin kiinnostunut siitä, että minkälaiset yhteydet Euroopan unionilla ja mm, Obaman edustajalla on. Kulkeeko nämä komission kautta vai korkean edustajan kautta? Minusta tuntuu, että nämä ovat tärkeitä asioita ja mm, rouva Neitsio kysyikin tätä jos ajatellaan näitä, tätä hyvin arkaluontoista asiaa, jos puhutaan korkeasta edustajasta, niin tällaisen kysymyksen kohdalla, missä on eh, hyvin voimakkaasti korostettu neuvoston toimintaa, niin kuin kysymyksessä sanottiin, että neuvosto olisi suoraan edustettuna ja että neuvosto myöskin toimii. Ei voi olla niin, että ydinaseiden leviäminen olisi pelkästään parlamentin ja komission asia, vaan myöskin sen pitää olla neuvoston asia. Ehkä Ruotsin puheenjohtaja valtion edustajalla olisi tässä sanottava, mutta ehkä ensi kerralla voimme kuulla häntä. Ja sitten minun Kysymykseni siis kuuluu, mitkä, mitä yhteyksiä on eurooppalaisten ja amerikkalaisten välillä? Onko nyt jo uusi rakenne sen lisäksi, mitä Obama esitti, kun hän kävi vierailulla Venäjällä ja mistä jo sovittiin siellä, onko siitä jotain näkyvää jo ja miten on moninkeskisyyden konkreettisen kysymyksen kohdalla ydinenergian kohdalla, onko jotakin näkyvää saavutettu, olisin kiinnostunut siitä. Toisin kuin edeltävä puhuja, niin olen sitä mieltä, että joitakin selkeitä kohtia jo on nähtävissä ja Obama on aktiivinen ydinaseiden leviämisen estämisessä ja hän hyvin voimakkaasti ajaa myöskin ydinaseiden leviämistä. Maailma ei ole mustavalkoinen, mutta me olemme kuitenkin jo uuden hallinnon aikana päässeet oleellisia askelia eteenpäin ja uskoakseni tämä yhteistyö Euroopan ja USA välillä on sellaista, mitä pitäisi vahvistaa. Jos ajatellaan kansainvälistä atomienergiajärjestöä, niin senkin työssä tämä voisi näkyä. Jos ajatellaan Amerikkaa ja sitten IAEAn johtajia, niin siellä on jo nähtävissä toiminta. Minä pidän näitä aspekteja tärkeinä ja oikeina ja kuten sanottua, niin haluaisin tietää, mitä yhteyksiä on, ja ehkä seuraavaan kokouksen voitaisiin kutsua Ruotsin puheenjohtajakauden edustaja kertomaan neuvoston kannasta. Kiitoksia. Monsieur Zemke. Bardzo chciałem podziękować za możliwość zadania kilku pytań. Haluaisin kiittää siitä, että minäkin saan esittää muutamia kysymyksiä, koska tämä on hyvin tärkeä komission tiedonanto. Ja minusta tuntuu, että tällaisten tiedonantojen kohdalla, niin tämän viiden vuoden vaalikaudella tulemme käsittelemään vastaavanlaisia vielä tulevaisuudessakin. Kolmas kohta on tärkeä, eli tärkeimmät EU- välineet ydinsulkusopimuksen kohdalla. Minusta tuntuu, että se on se alue, johon meidän pitäisi keskittyä ja meidän pitäisi esittää myöskin se kysymys, että riittävätkö nämä välineet. Täällä mainittiin useampia välineitä, mutta yksi hyvin tärkeä informaatio meillä on sivulla viisi. Sivulla viisi lukee, että Euroopan unioni vuodesta 2007 vuoteen 2013 on, EUlla on 300 miljoonaa euroa käytettävissä vakausvälineeseen. Mitä sitten tapahtuu vuoden 2013 jälkeen? Nythän olemme jo vuoden 2009 loppupuolella. Miten nyt, miltä nyt näyttää tämä hyvin tärkeä rahasto? Onko siitä jo määrärahoja käytetty? Onko meillä ylipäätänsä jotain mahdollisuuksia? Tiedämmekö, miten tehokkaasti määrärahoja käytetään, mitä vaikutusta niillä on, mitä määrärahoja vielä on käytettävissä vuoden 2013 loppuun asti. Tämä saattaisi olla hyvin tärkeää, kun ajatellaan tulevien vuosien määrärahojen käytön suunnittelua jos tällaisia määrärahoja on käytettävissä, niin haluaisin kysyä, että kuinka paljon niitä vielä on jäljellä ja mitä tehoa niillä on. Minusta tällaiset aktiviteetit ovat hyvin tärkeitä ja tämä on myöskin tärkeä väline. Kiitoksia. Merci. Kiitoksia. Roitava. Uh, thank you, Chairman. Uh, everybody knows that the... Kiitoksia puheenjohtaja. Kaikki tietävät, että Korea on pääongelma. Ja haluaisin kysyä komissiolta ja neuvostolta myös, uskotteko, että seuraavan viiden vuoden aikana olisi realistista allekirjoittaa jonkinlaista sopimusta Korean kanssa. Uskotteko, että he tulevat äh, tuon sopimuksen täyttämään? Ja äh, toinen kysymys koskee 300 äh, miljardin euron käyttöä, koska meillä ei ole mitään yksityiskohtaisia analyysiä siitä, miten meidän tulisi nämä rahat käyttää. Ja minä pelkään, että se on liikaa. Merci. Kiitos. Jarova Gomez. Um, thank you, Mr. Chairman. I... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että olen yhtä mieltä niiden kanssa, jotka ovat esittäneet kommentteja siitä, että eri välineiden tulisi olla johdonmukaisia keskenään, kun niiden välineiden, joiden avulla puutumme ydinkysymykseen. Ja niiden tulisi myös olla johdonmukaisia toimien kanssa. Täällä on kysytty, mitä komissio tekee, mitä korkea edustaja tekee. Ja tällaisia kysymyksiä olemme kuulleet jatkuvasti. Tämän lisäksi, mitä tulee tiettyjen jäsenvaltioiden kantoihin, sellaisten jäsenvaltioiden, joilla on ydinarsenaalia, ja miten nämä jäsenvaltiot voisivat liittyä Euroopan unionin yhteiseen linjaan, niin olemme huomanneet, että nämä valtiot ovat täysin vastahakoisia. Mielestäni me emme voi tällaisiin komission esittämiin kysymyksiin puuttua, jos emme yritä pohtia, mitä omat jäsenvaltiomme tekevät muun muassa Naton kontekstissa – Naton strategisen konseptin uudistamisessa, koska Natohan, Natollahan on ollut USA-doktriini käytössään jo kauan. Kukaan ei ole sitä kyseenalaistanut, eikä ole mitään järkeä kehittää uusia kauniita teorioita siitä, kuinka torjua ydinaseiden leviämistä, tai miten voidaan torjua ydinaseistusta, miten voidaan ydinaseista luopua, jos jäsenvaltiot Naton puitteissa eivät sitten toimi johdonmukaisesti meidän kanssamme. Itse asiassa meidän täytyy muistaa, että toisaalta maailma on muuttunut siinä mielessä, että kaikki haluavat ydinaseita. Me emme ollenkaan ole kyenneet estämään ydinaseiden leviämistä. Toisaalta myönteisenä elementtinä on syytä mainita uusi Obaman hallinto. Obamahan puhuu tavalla, jolla kukaan muu ei ole puhunut. Edes uusien jäsenvaltioiden joukossa ei kukaan ei ole puhunut ydinaseettomasta maailmasta Obaman tavoin. Tarvitsemme uudenlaista vuoropuhelua USA kanssa. Me voimme saada aikaan eron muutoksen, jos teemme yhteistyötä USAn hallinnon ja sen uuden ajattelutavan kanssa. Ja meidän täytyy myös muuttaa tämä johdonmukaiseksi politiikaksi, toiminnaksi, joko niin, että ydinsulkusopimuksen uudistamisessa toimimme paremmin kuin viime, viimeisimmän uudistuksen yhteydessä vuonna 2005, jolloin toimintamme oli täysin katastrofaalista, joten nyt meillä on uusi mahdollisuus vuonna 2010. Täällä parlamentissa olemme hiljan laatineet hyvinkin yksityiskohtaisen lausunnon, jossa on myös suosituksia aiheeseen liittyen. Se on ihan pätevä suositus. Mutta meidän täytyy ties jäsenvaltioiden ö, täytyy ottaa kontolleen omat vastuunsa, erityisesti niiden jäsenvaltioiden, joilla on ydinaseita tai ydinvoimaa. Ja myös komission tiedonannon muihin elementteihin on kiinnitettävä huomiota – Täytyy toimia johdonmukaisesti. Toimittiinpa sitten vaikkapa Euratom-sopimuksen tai muiden instanssien puitteissa. Tärkeintä on kuitenkin yhteistoimintamme muiden maiden kanssa, <clears throat> erityisesti sellaisten maiden kanssa, jotka ylenkatsovat tai jättävät huomiota kokonaan ydinsulkusopimuksen Muistuttaisin teille, että viime vuonna allekirjoitimme kaupallisen sopimuksen Intian kanssa. Emme sisällyttäneet ydinaseklausulia sopimukseen. Tämä parlamenttihan oli kuitenkin kiinnittänyt komission ja jäsenvaltioiden ja neuvoston huomion asiaan ihan suotta. Se oli takapakkia selkeästi meille. Tällainen on vain omia rohkaisemaan Intiaa yleen katsomaan ydinsulkusopimusta samoin kuin muita ydinasesopimuksia, joita Intia ja USA ovat allekirjoittaneet. Ja me emme koskaan ota ydinkysymystä esiin Israelin kanssa, emme koskaan. Euroopan unionilla ei ole minkäänlaista politiikkaa Israelin suhteen. Poliitikot välttelevät tätä kysymystä. Eli kun me puhumme esimerkiksi lähi joka olisi ydinase vapaa, tai miten voimme ylipäänsä puhua rauhasta Israelin ja Palestiinan ja toisaalta Israelin ja Arabin valtioiden kanssa. Ja tämä ristiriitaisuus valitsee myös suhteessamme Iraniin. Siihen liittyy asioita, jotka vaikuttavat meihin suoranaisesti. Me emme esimerkiksi tiedä, mihin suuntaan Obaman hallinto on menossa näiden asioiden, äh, näihin asioihin liittyen. Viittaan tässä esimerkiksi näihin Tsekin ja Puolan ohjuskilpiin. Merci, Madame Luna. Kiitoksia, ja Rova Lunacek. Yes, good morning. Um, as a new... Niin, hyvää huomenta. Tämän parlamentin uutena jäsenenä on ilo kuulla kaikilta niiltä, jotka täällä puhuivat eh, siitä, kuinka tärkeää on eh, toimia johdonmukaisuus EU-jäsenvaltioiden välillä, mutta myös muiden valtioiden välillä, koska me tiedämme, kuinka riskialttiita ydinaseet ovat. Ja sanon tämän eh, vain pari päivää ennen kuin meillä on Hiroshiman ydinpommin pudottamisen muistopäivä joten on erittäin tärkeää, että käymme tätä keskustelua tällä hetkellä. Voin täysin tukea sitä, mitä edustaja Neits sanoi, myös liittyen siihen, että EUlla ei ole yhtenäistä lähestymistapaa. Tämä on yksi asia, jossa EU voisi olla todella näkyvillä maailmassa. Se voisi edistää ydinaseriisuntaa ja ydinaseiden leviämisen estämistä. Ja haluaisin kuulla muilta kollegoilta, edustajilta, yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Ranskasta muun muassa, että uskotteko, että teidän maissanne voidaan päästä tähän tilanteeseen, koska NPT-sopimus, ydinsulkusopimus vaatii myös ydinasevaltioilta ydinaseen riisuntaa. Ja jos haluamme olla uskottavia muita maita kohtaan, oli kyseessä Iran tai joku muu maa, niin on erittäin tärkeää, että meidän omat jäsenvaltiomme, mutta myös Yhdysvallat ja muut maat todella ryhtyvät ydinaseen riisuntaan. Minä näen suuria mahdollisuuksia nyt, kun Obama on Yhdysvaltain presidentti ja toivon ja arvaan, mutta toivon enemmän kuin arvaan, että jos hän olisi ollut paikallaan jo aikaisemmin eikä Bushin hallinto, niin Yhdysvaltain ja Intian välinen sopimus ei olisi mennyt läpi. Tämä on nyt vain toive. En tiedä, olisiko näin ollut. Minulla on vielä ollut yksi kysymys komissiolle ja äh, Herra Svoboda sanoi, e, että ensi kerralla meillä on e, neuvostosta Ruotsin puheenjohtajavaltiosta joku e, paikalla ja toivon sitä myös. Haluaisin tietää, mitä ko- mieltä komissio on tämänhetkistä Yhdysvaltain hallinnosta. Olemme kuulleet Obaman sanovan asioita, joita ei ole koskaan yksikään Yhdysvaltain presidentti aikaisemmin sanonut. Nyt kysymys kuuluu, kuinka pitkällä hän voi panna täytäntöön sitä, mitä hän haluaa. Minä todella uskon, että hän haluaa sitä, mutta on muita etuja, jotka ovat ehkä ristiriidassa hänen tahtonsa kanssa, joten haluaisin kuulla komissiolta tänään ja tulevaisuudelta neuvostolta, mitä mieltä olette, kuinka pitkälle Obama voi mennä ja mitä me Euroopan parlamenttina voimme tehdä, voidaksemme tukea hänen ponnistelujaan. Ja viimeinen asia, tämä ydinpolttoainepankki. Minua kiinnostaisi tietää hiukan enemmän, millaista edistystä on tehty, onko edistystä ylipäätänsä tehty ja uskotteko, että tällainen ydinpolttoainepankki saattaa syntyä? Mielestäni se olisi hyvä ajatus. Kiitoksia, Galler. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komission edustajalle näistä selvityksistä, jotka koskevat komission tiedonantoa. Niin kuin otsikossa sanotaan, niin kyseessä on ydinaineiden ja teknologian laittoman leviämisen estäminen. Varmaankaan tämä tiedonanto eh, ei ole mikään sotilasteknologinen seikka se, että mitä ydinaseita suljetaan pois. Minusta tuntuu, että näistä asioista pitäisi keskustella muissa puitteissa, mutta poliittisesti haluaisin sanoa, että myöskin jos ajatellaan tätä epävarmemmaksi tullutta maailmaa, missä Itä ja Länsi eivät enää ole vastakkain asettelussa, niin ja ajatellen näitä demokratioita maailmassa, jotka ovat yhdistyneet Natossa ja EUssa, niin Äh, siis he ovat äh, yhdistyneet äh, puolustaakseen, ei hyökkäykseen, niin tässä kohdin ei pitäisi vielä mitään sulkea pois, mutta tämä nyt siis on meidän aiheemme, on tämän tiedonanto ja haluaisin muistuttaa yhdestä kohdasta, josta olen sitä mieltä, että EU-ssa olemme yhtä mieltä. Eli kohdassa 4.1 tiedonannossa tämä käy selkeästi ilmi eli ydinsulkusopimuksella ydinmateriaalivalvonnalle tarkoitetun tuen tehostaminen. Ja tässä on lista, ja minusta tuntuu, että jäsenvaltioissa on saavutettu konsensus näistä asioista, ja yksi kysymys tässä yhteydessä herää tietenkin. Tässä sanotaan selkeästi, että meidän pitää pyrkiä jatkamaan toimintaamme niin, että ydinsulkusopimuksen uskottavuutta edistetään – erityisesti niissä maissa, jotka ovat sopimuksen osapuolia, mutta ei kuitenkaan sen toteutuminen takaa riittäviä edellytyksiä. En mainitse, tässä ei mainita Irania, mutta Iranin kohdalla juuri, niin ei pelkästään EUn puitteissa, vaan maailmanlaajuisesti turvallisuusneuvostossa tällainen kysymys herää, että Onko Euroopan unioni valmis esimerkiksi USAn kanssa menemään pidemmälle kuin Kiinan ja Venäjän kanssa turvallisuusneuvoston puitteissa, eli Iranin kohdalla se, mitä me olisimme tehneet, jos Venäjä ja Kiina olisi olleet samassa veneessä, niin pitäisikö meidän harjoittaa tätä toimintaa yksipuolisesti – ja sitten mainittiin jo tämä 300 miljoonaa euroa, joka vakausvälineen puitteissa meillä on käytettävissä. Ja tässä mainittiin myöskin se asia, että vähennetään ähm, ydinaseiden laittoman, laitonta leviämistä ja sitten mainittiin entinen Neuvostoliitto. Ja jos ajatellaan sitä rahaa, mitä Venäjälle oli tarkoitettu. Esimerkiksi ydinvoimalla kulkevien alusten romuttamiseksi, niin tämä on palautettu tämä raha. Tätä ei ole toteutettu tätä määrä. Jos ajatellaan, että annetaan rahaa käyttöön ja sitten sitä rahaa ei käytetä, niin herää kysymys siitä, että miten näitä tällaisia asioita käsitellään. Ja sitten kysymys komissiolle, että miten reagoimme tähän, eli kun raha tulee, palautuu takaisin. Sitä voidaan tietenkin käyttää kyllä muihinkin budjettikohtiin. Ainahan rahaa puuttuu, mutta minusta tuntuu, että tämä on sellainen kysymys, johon myöskin pitäisi saada vastaus. Kiitoksia. Merci, monsieur. Kiitoksia edustaja Van Palen. Thank you in addition to uh, the comments of my colleague. Kiitoksia. Annemi Neitsin kommenttien lisäksi haluaisin nostaa esille kaksi asiaa. Ensinnäkin, pystymmekö tänä päivänä jo kuvittelemaan, että Iso-Britannia ja Ranska määrittelevät yhteisen kantansa EUn sisälle vai pidättäytyvät kannassaan YK turvallisuusneuvostossa, jossa ovat pysyviä jäseniä ydin valtiojäseniä. Tämä olisi selvitettävä mahdollisimman pian. Toinen kysymys on, me keskitymme valtiotoimin joihin, valtioihin toimijoina. Mutta vielä tärkeämpi kysymys ovat toimijat, jotka eivät ole valtioita, terroristijärjestöt, järjestäytynyt rikollisuus, tieteilijät, jotka tarjoavat tietotaitoaan sille, joka tarjoaa korkeimman hinnan. Meidän täytyy luoda myös strategia tällaisia toimijoita varten. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Edustaja Weigel. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Me, jotka olemme uusia tässä parlamentissa, meidän täytyy perehtyä tämän asian mittakaavaan, vai kun täällä tekee työtä tässä valiokunnassa, niin täytyy ihan pohtia asioita uudesta näkökulmasta. No, haluaisin kiittää komission edustajaa avoimesta ja yksinkertaisesta esityksestä, jonka hän meille esitti johdonomaisesti tähän ensimmäiseen istuntaan. Tämä oli kovasti rohkaisevaa minusta nähden. Kiitos. Ja nämä asiakirjat ovat myös suureksi avuksi tätä ensimmäistä keskustelua varten. Ehkäpä pitäydyn aiheeseen, jonka ajattelinkin sanoa. On toki rohkaisevaa kuunnella Obaman ja hänen kumppaneidensa keskustelevan Moskovassa siitä, kuinka kaikki ymmärtävät toisiaan hyvin aseiden valvonnan valvontakysymyksessä. Ja kun puhutaan ydinsulkukysymyksistä ja ydinvarastoista. Mutta haluaisin, että Euroopan unioni ei ainoastaan sivusta seuraisi näitä tapahtumia, vaan toimisi aktiivisesti omaltakin osaltaan. Niin, että Euroopan unioni olisi aktiivinen globaali toimija, tasapuolinen toimija, sen sijaan, että annettaisiin vain lausuntoja lehdissä ja TV-kameroiden edessä – <clears throat> meidän tulisi osallistua tähän vuoropuheluun johdonmukaisesti ja vakavasti, ja meillä on myös oikeus tulla tiedotetuiksi silloin, kun näiden suurten isojen poikien vuoropuhelussa tapahtuu muutoksia. Öö, olen yhtä mieltä sen kanssa, mitä edustaja Gomez sanoi. Olen hänen kanssaan yhtä mieltä siitä, että tämä ydin kuurupiilo Lähi-idässä – Israelin, Iranin ja muiden maiden välillä, siitä sen tulisi muuttua vastuullisemmaksi ja avoimemmaksi keskusteluksi ja sellaiseksi, että mekin sitä kuulisimme. Komission tulisi olla kunnianhimoinen, sen tulisi olla vakavasti otettava toimija ja muiden pitäisi kuunnella, kun meillä on jotain sanottavaa. Ei riitä, että että me vain katsomme ja odottelemme, vaan meidän täytyy aktiivisesti osallistua tähän tälläkin alalla vuoropuheluun. Niin. Tämä oli minun ajatukseni tässä ensimmäisessä puheenvuorossa, jonka käytin tällä. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Pasku saa puheenvuoron. Thank you very much. <clears throat> Kiitoksia. Uskon, että se, sen lisäksi, että sanomme mitä todella haluamme ja että sanomme, että maailma, jossa ei ole ydinaseita, on turvallisempi kuin maailma, jossa on ydinaseita, niin meidän pitäisi olla hiukan eh, tarkempi ja hienojakoisempi tässä lähestymistavassamme. Ensinnäkin meidän pitäisi analysoida kansainvälistä ympäristöä. Kansainvälinen ympäristö ei helpotu, vaan siitä tulee yhä monimutkaisempi. Ja se äh, lisää kannustimia eri valtioille puolustautua ydinasein. Ja tämä on äh, yleinen trendi, maailmasta tulee monimutkaisempi, äh, uhista tulee monimuotoisimpia. Valtiot haluavat pitää huolta itsestään ja se tekee tehtävästämme vaikeamman. Ensinnäkin meidän pitäisi koko ajan pitää mielessä kansainvälinen ympäristö. Kun puhumme Iranista, niin meidän pitää puhua Iranista, mutta myös Iranin syistä. Ei kyse ole pelkästään kunnianhimosta ja ö, halustaa dominoida muslimimaailmaa. Kyse on myös muista maista, Intiasta ja Pakistanista esimerkiksi. Samanaikaisesti, jos pyydämme Irania luopumaan ydinaseista, niin se on yksi asia, se on asia, jonka me haluamme. Nämä ovat meidän arvojamme, me yritämme välittää näitä arvoja. Mutta samanaikaisesti otammeko huomioon ja tässä ei ole kyse pelkästään Iranista, myös Israelista, mistä tahansa maasta, jolta pyydämme ydinaseista luopumista. Olemmeko todellakin valmiita ottamaan vastuun heidän tilanteestaan ja mahdollistaa sen, että he voivat todellakin luopua ydinaseista. Jos haluamme olla todellakin tehokkaita, niin meidän pitäisi ottaa myös huomioon kansalliset syyt ja kannustimet, joka vaikuttaa valtioiden tahtoon lisätä ydinasearsenaaliaan. En tiedä, vaikuttaisiko se, että Yhdysvallat ja Venäjä jos ne vähentäisivät huomattavasti ydinasearsenaaliaan, että se auttaisi myös muita maita ydin aseriisunnassa. Mielestäni se päinvastoin suorastaan saattaisi kannustaa joitakin maita ydinasevarusteluun. Otetaan siis huomioon kansalliset kannustimet Toisaalta sanoisin, että meidän pitäisi selkeä linja määritellä perinteisen riisunnan välillä, syyt, miksi olemme ydinsulkusopimukseen päätyneet ja niin poispäin. Ja sellaisen ydinasevarustelun välillä, josta tänä päivänä puhumme. Ja täällä aivan oikein mainittiin muut kuin valtiolliset toimijat. Nämä muut kuin valtiolliset toimijat, niillä on pääsy ydinaseita koskevaan tietoon. Tieto on vapaata, on tieteilijöitä, jotka ovat valmiita tekemään mitä tahansa rahasta. Tämä on suuri uhka ja meidän tulisi tehdä jotain tämän asian suhteen, jos haluamme, että meitä pidetään tärkeänä toimijana ja aina on ero sen välillä, että onko aktiivinen ja onko todellakin tehokas toimissaan. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Strasser. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että välittömästi sen jälkeen kun on järjestäydytty, niin olette järjestäneet tämän kokouksen ja otitte tämän aiheen esityslistalle. Minusta tämä on selkeä merkki siitä, että tämä valiokunta ja Euroopan parlamentti kokonaisuudessaan ottaa turvallisuuden ja puolustuksen vakavasti ja aktiivisesti toimii. Tässä yhteydessä haluaisin kiittää komissiota todellakin laajasta raportista ja kaikki nämä päätelmät, mitä haluaisin täysin tukea, ehm, niin toivoisin, että eh, tämä valiokunta myöskin tässä mielessä lähestyy komissiota ja neuvostoa ja etenkin kohdassa kaksi haluaisin sanoa ja puuttua siihen, mitä muutamat edeltävät puhujat jo sanoivat, että nyt on Amerikan politiikan asenteissa tapahtunut joitakin muutoksia, mutta haluaisin täydentää ja sanoa, että uskoakseni on Euroopan mielenmukaista myöskin se, että tutkitaan Venäjän suhtautumista ja tämä ei ihan niin uusi presidentti siellä myöskin antaa merkkejä ja sitten sieltä tulee mahdollisesti sellaista pelivaraa, jota Euroopan unionin pitäisi käyttää hyväksi. Ja olen kollega Weigelin kanssa samaa mieltä siitä, kun hän sanoi, että jos ajatellaan, että ei voi olla sellaista Euroopan unionia, joka tarkkailee ja kommentoi, vaan pitää olla Euroopan unioni, joka toimii ja osoittaa täyttä toimintakykyä ja esi- itse tekee aloitteita – ja tässä kohdin haluaisin tukea myöskin kolmatta kohtaa ja myöskin sitä kohtaa, että komissio saisi mandaatin tehdä töitä ähm, kun laatii edellytyksiä tällaiselle ydinpolttoainepankille. Minä olisin kiinnostunut siitä, että onko jonkunnäköisiä aikataulusuunnitelmia ja missä Mm, nämä kolme eri kohtaa, missä aikataulussa nämä kolme eri kohtaa voitaisiin toteuttaa. Ja sitten haluaisin ehdottaa keskustelukohdaksi vielä yhtä asiaa, että olisiko tällä politiikan kentällä mm, hyödyllistä AFETin ja komission ja neuvoston ja korkean edustajan kanssa järjestää mielekäs keskustelu tai sitten järjestää mahdollisesti Lähi-Itä keskustelu ja silloin olisi mahdollista myöskin suurelle yleisölle osoittaa, että tämä ala on tärkeä meidän valiokunnallemme. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Nyt antaisin puheenvuoron edustaja Matissenille neuvoston taholta. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Solaran äh, henkilökohtaisena edustajana ydinasioissa haluaisin ensinnäkin onnitella teitä sitä, että tulitte valituksi tämän alivaliokunnan puheenjohtajaksi ja haluaisin niin ikään onnitella kaikkia alivaliokunnan jäseniä, niin uusia kuin uudelleen ähm, valittujakin. Olen iloinen vuodessani nähdä kansallisten parlamenttien äh, edustajia, joiden kanssa minä ja korkea edustaja olemme tehneet yhteistyötä kansallisten parlamenttien puolustusvaliokuntien jäseniä. On mukava nähdä teidät täällä Euroopan parlamentissa. Heti alkuun haluaisin sanoa, että odotan hyvää yhteistyötä teidän kanssanne korkean edustajan puolesta. Muistaakseni olen teille lähettänyt sähköpostia, siinä on taustatietoa teille ja teillä on edessäni myös viimeisin versio turvallisuus- ja puolustuspolitiikan uutiskirjeestä. Siinä puhutaan muun muassa Euroopan parlamentin ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan edustajien välisistä suhteista. Niin, valitettavasti neuvostoa ei pyydetty puhumaan tästä aiheesta tänään, ja siksipä Ruotsi puheenjohtajavaltiona ei ole paikalla. Minä itse en tällä hetkellä ole valmistautunut porautumaan yksityiskohtiin tässä asiassa. Haluaisin kuitenkin sanoa, että jo tänään iltapäivällä kello 15, kuten ehkä tiedätte, Karl Bildt on ulkoasianvaliokunnassa esiintymässä ja toki Ruotsille puheenjohtajavaltiolle siis tulemme kertomaan keskustelun tuloksia. Karl Bildt on varmasti erittäin hyvä puheenvuorokumppani tänään iltapäivällä ja toki otamme vaarin siitä, mitä olette täällä tänään sanoneet. Välitämme tämän paitsi puheenjohtajavaltio Ruotsille myös korkealle edustajalle Solanalle. Niin ikään haluaisin sanoa, että aivan kuten puheenjohtaja ihan alusta sanoi, niin puolustus- ja turvallisuuskomitean KOPSin puheenjohtaja Olaf Skog tulee 7.9. kello 15 tähän valiokuntaan esittelemään Ruotsin painopisteet. Tämä lienee hyvä hetki käyttää puheenvuoroja keskustella yksityiskohtaisemmin puheenjohtajavaltio Ruotsin kanssa. Ja lopuksi, kuten tiedätte, korkeaedustaja Solana on hyvinkin kiinnostunut näistä kysymyksistä. Juuri eilen hän vieraili Pakistanissa, tänään hän on Afganistanissa matkallaan alue Aasian turvallisuusfoorumille. Hän on useita lausumia esittänyt myös tässä parlamentissa ydinsulkukysymyksistä. Hän tulee, ja voin kertoa teille, että tämä on jo vahvistettu asia, hän tulee olemaan ulkoasian valiokunnassa 13 syyskuuta kello 11. Tämä oli ensimmäinen mahdollinen ajankohta hänelle tulla, koska syyskuu tulee olemaan hyvin kiiroinen. Siellä ensinnäkin Guinness-kokous pidetään Ruotsissa ja sen jälkeen on tärkeitä kokouksia New Yorkissa yleiskokouksen puitteissa. Mutta kuten sanottu, syyskuussa teillä on mahdollisuus keskustella myös näistä asioista korkean edustajan Solanan kanssa. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että minulla on kollega, jonka te tunnette oikein hyvin, Annalisa Genella, joka on, edust- joka on Solanan erityisedustaja. Hän on keskittynyt ydinsulkuasioihin. Hän ei ole täällä tänään, koska emme ole valmistautuneet tähän keskusteluun, mutta varmasti tulemme löytämään sellaisen kolon, jolloin Annalisa Genelli voi vastata teidän kysymyksiinne tässä valiokunnassa. Ja ennen kuin lopetan, haluaisin sanoa, Äh, edustaja Lösingille, että hän, hän viittasi tiettyihin Solanan ja Robert Cooperin lausuntoihin. Teidän e, edeltäjänne äh, Flyger äh, otti esiin aivan samankaltaisia kysymyksiä tähän asiaan liittyy väärinkäsityksiä ja hyvin piakkoin tulen lähettämään teille kirjeen, jonka Solana lähetti Flygerille. Se liittyy nimenomaan Cooperin lausuntoihin. En halua tässä kontekstitta puhua, mutta lähetän teille kirjeen piakkoin. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kovasti ja kiitoksia näistä täsmennyksistä, jotka liittyvät eri päivämääriin, joina voimme käydä keskustelua tässä valiokunnassa, joulukaaseen valiokunnassa. Ja voimme tavata rouva Genellan. Se hänestä puhun vielä johtopäätöksessä. Niin sitten vielä yksi puheenvuoropyyntö. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, hyvät kollegat, tämä on ensimmäinen kerta. Siis, siis tämä puheenvuoro oli erittäin hyvä ja on erittäin tärkeää, että käymme tätä keskustelua ydinsulkusopimuksen uudistamisen yhteydessä ennen sitä. Ja olisi tärkeää, että tällä kertaa olisimme sellaisessa tilanteessa, että voisimme saada Eurooppa, yhtenäisen eurooppalaisen kannan tässä tärkeässä kysymyksessä. Meidän täytyy tietysti olla realistisia. Me haluamme, että Euroopan unioni tunnettaisiin sen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Ja siksi pitäisi muistaa, että, että emme tietysti saa kurottaa tähtiin, mutta meidän täytyy olla aktiivisia tässä kysymyksessä. En usko, että me voimme tyhjentävästi keskustella tästä ydinaseiden leviämisen estämiskysymyksestä. Täytyy muistaa, että tietyt valtiot ovat pikemminkin militarisoinnin tiellä – Komission tiedonanto on hyvin täsmällinen. Siinä analysoidaan niitä instrumentteja, joita meillä on, sellaisia, joita on jo olemassa. Siinä viitataan hyvin realistisesti niistä mahdollisuuksista, joita meillä on sellaisten valtioiden suhteen, joilla on ydinteknologiaa. Ja siksi meidän tulisi yhteisesti asettaa itsellemme tiettyjä tavoitteita, jotka ovat realistisia Euroopan parlamenttihan on jo peräänkuuluttanut sen puolesta, että näistä aseista päästäisiin eroon. Emme välttämättä onnistu tässä kauhean nopeasti. Jos me liian kunnianhimoisia tavoitteita asetamme, niin saatamme vaikuttaa epärealistisilta. Meidän täytyy muistaa, minkälaiset yhteistyö, minkälainen kapasiteetti meillä ylipäänsä on toimia, ja sen vuoksi meidän täytyy asettaa realistisia, selkeitä tavoitteita komission tiedonannon perusteella – Ja jos me haluamme todellakin avittaa sitä, että Euroopan unioni voi aktiivisesti esittää roolia tässä ydinsulkusopimuksen uudistamisessa, niin meidän täytyy asettaa itsellemme jonkinlainen aikataulu. Olen tässä monesti kuullut, että muun muassa britit ja ranskalaiset ovat asettaneet sellaisia tavoitteita, että viimeistään ensi vuoden alkuun mennessä meillä olisi jo yhteinen kanta. Mutta kun puhutaan ydinsulkusopimuksesta, niin ei siinä ole kyse mistään absoluuttisesta pasifismista, vaan ihan muusta. Kiitoksia. Esten Gomes, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Vielä muutama seikka. Minä olen sitä mieltä, että seuraavia keskusteluja silmällä pitäen ehkäpä Solanan ja Chanellan ja puheenjohtajavaltion kanssa – olisi kiintoisaa esittää sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät vaikka siihen, että mitä tapahtuu mahdollisten neuvotteluiden suhteen amerikkalaisten kanssa, kun puhutaan strategisten aseiden poisvetämisestä, joita edelleenkin amerikkalaiset pitävät Euroopassa. Obaman hallinto on viitannut tällaisen aiheen aikeeseen vetää pois tämä taktinen tai strateginen arsenaali. Ja olisi kiintoisaa kuulla, että ö, millä tavalla eurooppalaiset ovat keskustelleet aiheesta USAn hallinnon kanssa. Toinen kiintoisa kysymys olisi se, että millä tavalla on seurattu sitä kirjettä, jonka Ranskan presidentti lähetti puheenjohtajakaudensa lopussa. Sehän liittyy Obaman julkilausumaan Eli tästä, tästä, tästä tuli sellainen kuva, että haluttiin vielä pohtia näitä strategisia ydinkysymyksiä meidän täytyy pohtia, mitkä ovat todelliset puolustustarpeemme, kuinka paljon rahaa niihin pitää syytä. Ajattelin tässä vaikkapa helikoptereita ja muuta arsenaalia. On ihan naurettavaa, että me ihan hulluja summia syydämme ydinarsenaaliin jatkuvasti, kun niiden teho on kuitenkin pitemminkin psykologinen kuin muunlainen. Ja kolmanneksi, olen puhunut useiden kollegoiden kanssa siitä, miten toimimme näiden non-state actor-tahojen kanssa. Ehkä voisimme esittää puheenjohtajavaltiolle jopa jo tänään, Carl Biltille voimme esittää kysymyksen siitä, että mitä komission kanssa aiotaan tehdä, jotta voidaan todella saada aikaan valvontaa, Äh, jotta voidaan valvoa näitä non-state actor-toimijoita, mahdollisia terroristeja, jotka mahdollisesti käyttävät ydinaineita hyväkseen. Eikä tässä ole kyse ainoastaan siitä, että halutaan toimia, vaan halutaan toimia myös johdonmukaisella tavalla terrorismin vastaisessa taistelussa. Ja lopuksi meillähän on kokemusta muistakin neuvotteluista, joita on käyty esimerkiksi YK puitteissa ydinsulkusopimuksen uudistamisen tiimoilta. Tähän liittyen olisi kiintoisaa, jos meidän valiokuntamme voisi suunnitella jonkinlaista seurantamekanismia, jonka myötä eurooppalaiset neuvottelijat voisivat seurata neuvotteluita. Mehän olemme tällä tavalla muissa yhteyksissä onnistuneet vahvistamaan neuvottelijoidemme asemaa. Meidän täytyy osoittaa kiinnostusta sen suhteen, mitä on paitsi tapahtunut, mitä tulee tapahtumaan jatkossa. Ehkä tämä olisi hyvä keskustelun aihe, kun ensimmäisen kerran tapaamme Solanan ja sama pätee myös siihen, mitä tapahtuu mitä tapahtuu Naton puitteissa, mitä eurooppalaiset tekevät Naton puitteissa ja Naton strategisten konseptien yhteydessä. Kiitoksia. Zalewski, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja minä haluaisin lyhyesti kommentoida muutamia kysymyksiä, jotka edustaja Gomez otti esiin erityisesti, mitä tulee amerikkalaisiin taktisiin ydinaseisiin Euroopasta. Haluaisin tarkastella tätä kysymystä erityisesti Keski-Euroopan ja Itä-Euroopan näkökulmasta. Amerikkalainen amerikkalaisten läsnäolo Euroopassa oli vuosikausia takuu rauhasta ja turvallisuudesta mantereella. Ja tämä on erittäin arkaluotoinen kysymys ottaen huomioon eh, tiettyt eh, venäläisten upseerien eh, kommentit, että Venäjä on valmis siirtämään tak- taktiset ydinaseensa Kalinkaskraska ja Obvestiin. Onneksi en ole Obamalta tai keneltäkään muulta kuulunut, kuullut mitään, keneltäkään amerikkalaiselta viranomaiselta. Ehkä tämä on minun virheeni, minun ongelmani, mutta jos tällaisia julkistuksia on tehty, niin olisi tärkeää, että me sanomme, että amerikkalaiset ovat liittolaisiamme. Me olemme kiinnostuneita globaalimmista ratkaisuista mantereellemme neuvotteluissa Venäjän federaation kanssa niin, että voimme varmistaa Euroopan kaikkien maiden turvallisuuden. Siksi mielestäni se, että tuemme tällaisia ajatuksia, jos niitä todella kuitenkin vakavasti esitetään jossain päin Yhdysvaltain hallintoa, ei ole meidän etujemme mukaista. Meidän etujemme mukaista on keskittää voimamme ratkaistaksemme maailmanlaajuisen ja mantereemme laajuisen äh, kompleksin turvallisuustilanteen. Okay. Kiitoksia. Ja nyt antaisin puheenvuoron komission edustajalle herra Gariballe, jotta hän voisi vastata täällä estettyihin kysymyksiin, jotta voimme vetää lankoja yhteen. Äh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kovasti. Ensinnäkin haluaisin kiittää jäseniä eloisesta keskustelusta, joka seurasi tiedonantoamme tai siitä esitettyä puhettani. Ja tässäpä saankin hyvän mahdollisuuden korostaa muutamia seikkoja, kun vastaan kysymyksiin. Ensimmäinen seikka, jota haluaisin korostaa, liittyy siihen, että tällä tiedonannolla ei ole mitään sotilaallisia ambitioita. Kaikki, mikä liittyy aseriisuntaan ja sellaiseen, ei kuulu tämän tiedonannon alaan. Me puhumme nimenomaan ydinenergian käytön siviilipuolesta ja niistä mahdollisista väärinkäytöksistä, joita ydinenergian siviilikäyttö voi tuoda muassaan. Tietyt jäsenet esittivät kysymyksiä siitä, mikä on tehtävän jako. Niin, alkuperäisessä niin tämä kaikki vielä aika selväksi. Minähän sanoin, että tämä liittyy UTP, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, mutta eihän tämä tarkoita sitä, että siinä vaiheessa kun käydään avointa poliittista keskustelua, niin toki, niin etteivätkö muutkin poliittiset instituutiot voi osallistua tähän keskusteluun. Ja kaikki voivat tietysti perään kuuluttaa erilaisten instrumenttien johdonmukaista käyttöä, sellaisten instrumenttien, joiden tarkoitus on tukea tällaisten politiikkojen eri elementtejä. Politiikat ovat paikallaan ja instrumentit ovat paikallaan näiden politiikkojen tukemiseksi. Tämä täytyy muistaa. Ja tästä mä pääsenkin konkreettisempiin kysymyksiin, joita täällä kuulin. Ensimmäinen liittyy vakausvälineen budjettiin. Kyseessä on 300 miljoonaa euroa vuosille 2007 ja 2013. Olen ymmärtänyt, että komissio tulee julkaisemaan tai on juuri julkaissut tiedonannon näiden rahojen käytöstä ja varain käyttöä tullaan rukkaamaan vuonna 2010. Tuossa vaiheessa arvioidaan myös näiden varojen käyttöä. <clears throat> Myös täällä mainittiin, tai aika monetkin jäsenet mainitsivat seuraavan. Nimittäin niin sanottujen non-state-tilanteiden tukemiseksi, ei-valtiollisten tilanteiden tukemiseksi – pohdittiin, että mikä on tie, tieteilijöiden ja niin edespäin rooli. Jos katsotte tiedonantomme sivua 8, niin voitte huomata, että jo vuonna 2004 takisohjelman yhteydessä annettiin suuri määrä tukea tietyille tuolloisen Venäjän federaation osille, jotta voitaisiin toden tottakin välttää tiettyjen eh, inhimillisten kapasiteettien väärinkäyttöä. Tällainen aloite on siis tehty jo jokin tovi sitten. Kysymyksiä esitettiin ydinpolttoainepankista. Tässä yhteydessä haluaisin sanoa, että haluaisin sanoa seuraavan. Ensinnäkin Neuvosto on tehnyt päätelmänsä viime vuoden syyskuussa Ranskan puheenjohtajakauden aikana. Niiden myötä Euroopan unioni sinään tukee ydinpolttoainepankin pankkia ja periaatteessa voisi myötävaikuttaa sen perustamiseen myöntämällä noin 25 miljoonaa euroa. Tämä on esimerkki äärimmäisen hyvästä yhteistyöstä eri instituutioiden välillä, koska osa varoista tulee neuvoston yhteisistä toimista ja toinen osa tulee komission varoista. Mitä pankkiin sinä tulee, niin tilanne, sikäli kun tiedän, on sellainen, että minkälaista päätöstä ei ole vielä tehty sen perustamiseksi. IAEAn johtokunnassa ei siis ole tehty päätöstä. Kyseessähän on poliittisesti tärkeä asia. On tärkeää muistaa, että jos edistytään nopeasti tällaisen laitoksen perustamisessa, niin se voisi antaa tiettyjä kimmokkeita eri maille olla käyttämättä äh, tätä polttoainekiertoa tai sen osaa. Tällä tavalla voitaisiin ehkä helpommin käydä keskustelua ydinsulkusopimuskonferenssissa, mutta käykö näin, niin se jää nähtäväksi. Minä en tässä vaiheessa voi teille mitään sisäpiirin tietoa asiasta antaa. The main point that, uh... Niin ehkäpä olen tässä vaiheessa nyt vastannut suurimpaan osaan kysymyksistänne. Merci. Kiitoksia. On selvää, että aika monesta aiheesta tullaan vielä keskustelemaan uudestaan myöhemmin neuvoston edustajien ähm, kanssa. Tiedän, että monet teistä haluavat, että seuraavassakin äh, kokouksessa me voidaan äh, saada neuvoston edustaja paikalle niin, että voimme intensiivisemmin vielä keskustella äh, näinkin tärkeästä aiheesta. Kun puhutaan ydinsulkusopimuksen uudistamisesta, niin haluaisin muistuttaa kahdesta tärkeästä teemasta, joiden parissa meidän täytyy vielä tehdä työtä. Ensinnäkin täällä on peräänkuulutettu johdonmukaisuutta, eli Euroopan unionin kannan, kantojen täytyy olla johdonmukaisia. Ja tämä liittyy myös siihen, että työmme täytyy olla uskottavaa ja realistista. Kollegat Pasku ja Pejoon tähän viittasivat. Ja sitten täytyy myös pohtia uutta amerikkalaista strategiaa. Amerikkalaisten aie julkilausumat kyllä ansaitsevat huomiomme. Ehkäpä korkea edustaja New Yorkissa käy keskustelua Amerikan hallinnon kanssa ja myös monenvälisellä tasolla käy keskustelua esimerkiksi Iranin ydinkysymyksistä. Eli Tällaisista asioista varmasti Ruotsinellaankin kanssa keskustelemme. Piakkoin tulemme järjestämään kokouksen hänen kanssaan. Ja meillä on aika tiukka aikataulu. Lokka marraskuussa meidän tulisi käydä yht... meidän tulisi järjestää kuulemistilaisuus, jossa voisimme käydä keskustelua näistä nimenomaisista kysymyksistä tähän on tärkeää, että ennen vuodenvaihdetta saamme järjestettyä kokouksia ensinnäkin Janellan tapaamiseksi ja sitten kuulemistilaisuuden järjestämiseksi. Matiisen viittasi meille päivämäärästä, nimittäin 7.9. päivämäärästä, jolloin Kopsin suurlähettiläs Ruotsista käy keskustelua kanssamme ja sitten meillä on tämä Solanan kanssa käytävä kokous. Niin, nyt meillä on hiukan tiukka aikataulu tässä, tässäkin kokouksessa. Ulkoasianvaliokunnan kanssa meillä on kello puoli 12 kokous, joten menemme seuraavaan aiheeseen. Se liittyy komission tiedonantoon, joka koskee kemiallisen, biologisen säteilyn ja ydinturvallisuuden parantamista Euroopan unionissa. Edustaja Aimans komissiosta esittelee meille tämän tiedonannon. Annan teille puheenvuoron välittömästi, jotta saamme sitten aikaa, enemmän aikaa keskusteluun. Kiitos. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri ilo esitellä teille CBRn paketti, jonka komissio hyväksyi 24. kesäkuuta. Minä edustan komission oikeus vapaus- ja turvallisuuspääosastoa, mutta tämä ei tietenkään ole ainoastaan minun pääosastoni työ, tämä paketti, jonka esittelen teille tänään, vaan useat pääosastot ovat tehneet työtä tässä äh, terveys- ja turvallisuuspääosasto, ympäristöpääosasto äh, on tehnyt työtä, yhteistyötä tässä, myöskin liikennepääosasto äh, yrityspääosasto on käsitellyt kemikaaleja, kauppapääosasto vientiä ja tuontia ja myös yhteinen tutkimuskeskus komissiossa on tukenut tätä. Se on käsitellyt esimerkiksi ydintarkastajien koulutusta. Lisäksi olemme tehneet yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa valmistellessamme tätä pakettia, esimerkiksi Europol, myös Eurojust ja IAEA. E Mutta suuri osa tästä työstä, jo jonka näette tässä edessänne, on äh, kansallisten jäsenvaltioiden asiantuntijoiden työtä. 1998 äh, loimme jo äh, työryhmän ja pyysi, 2008 pyysimme, te, loimme työryhmän ja meillä oli useita kokouksia vuonna 2008 ja yritimme ottaa mukaan ihan ruohonjuuritason ihmisiä, jotka saattavat kertoa meille, mitä heidän mielestään Euroopan tasolla saatetaan tehdä. Joten ilman näitä kansallisia asiantuntijoita emme olisi voineet esitellä teille tätä tämänpäiväistä työtä. Nyt mennäkseni tähän aiheeseen. E, tämän tiedonannon yleisvire on se, että tällä hetkellä emme halua e, liikaa e, pelotella. On varsin vähäinen vaara sillä, että CBR-materiaalia käytettäisiin terroristihyötykäytössä, mutta samanaikaisesti on tietoja siitä, että tietyt terroristiryhmät ovat kiinnostuneita tällaisista aineista. Ja tietenkin tällaisten aineiden käyttö terroristihyökkäyksessä olisi todella vaarallista, ja se on asia, jota hallitukset ja jäsenvaltiot eivät voi jättää huomiotta. Vaikka tämä onkin jäsenvaltioiden päävastuulla, olemme sitä mieltä, että komissiollakin on tärkeä rooli tässä asiassa. Ja kun puhumme CBRn äh, hyökkäyksistä, niin on aivan selvää, että jos tällainen hyökkäys äh, tapahtuu yhdessä jäsenvaltiossa, niin äh, todennäköisyys on suuri, että se vaikuttaa myös moniin muihin jäsenvaltioihin, joten eurooppalaista yhteistyötä todellakin tarvitaan. Tämä paketti hyväksyttiin 24. kesäkuuta. Siihen kuuluu tämä tiedonanto- ja toimintasuunnitelma, joka on liitetty tähän toimintasuunnitelmaan, mutta myös komission eh, henkilökunnan työasiakirja eh, on luotu ja se on erilaisten kokousten tulos, jota, eh, jota kävimme eri pääosastojen kesken, jotta voisimme varmistaa, miten terveydenalan viranomaiset voivat tehdä yhteistyötä tällaisissa CBRn hyökkäystapauksissa. Ja tämä on eräänlainen ehdotus jäsenvaltioille, josta jäsenvaltiot voivat löytää inspiraatioita siitä sen suhteen, miten käsitellä tällaisia tapauksia kansallisesti. Tässä tiedonannossa määritellään enemmän tai vähemmän poliittinen konteksti, jossa työskennellemme. Siinä sanotaan, millaista ennakoivaa työtä on tehty. Tämä aihe on ollut Euroopan unionissa käsillä vuodesta 2001 näiden Pernaruutto-hyökkäysten jälkeen heti 11. Eh, syyskuuta hyökkäysten jälkeen Yhdysvalloissa. Me olemme nyt hyvin monialaisesti käsitelleet tätä eh, aihetta. Kaikki eri pääosastot ovat olleet mukana, erilaiset toimijat ovat olleet mukana ja tällä tavoin olemme halunneet mahdollisimman laajalaisesti tarkastella niitä riskejä, joita näihin aineisiin liittyy. Tämä on myös yleiskatsaus siitä, miten Euroopan unioni pystyisi reagoimaan, jos tällainen hyökkäys tapahtuisi tänään tai huomenna. Tässä on myös käsitelty toimintauunnitelmaa suunnitelman täytäntöönpanoa. Se on varsin kunnianhimoinen toimintasuunnitelma. Siinä on yli 130 erilaista tointa, jotka mm, pitäisi toteuttaa. Jotkut ovat tärkeämpiä kuin toiset, jotkut ovat laajempia kuin toiset, mutta meidän on varmistettava, että määrärahat ja inhimilliset resurssit ovat käytössä näitä toimia varten. Löydätte kaiken tiedon täältä. Tärkeintä olisi se, että luodaan neuvoantava ryhmä, johon jossa mukana ovat asiantuntijat, jotka olivat mukana myöskin tämän työn laatimisessa. Haluaisin myös varmistaa siis yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja että e, jäsenvaltioiden sitoumus toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon on riittävän korkea ja sen haluaisimme varmistaa tämän neuvontavan ryhmän perustamisen kautta. Sitten tässä on hiukan e, puhua myös äh, rahoituksesta. Noin 100 miljoonaa euroa on käytössä eri äh, hankkeiden toteuttamista varten ja myös 300 miljoonaa, jotka mainittiin aikaisemmin vakausvälineistä, niitä voidaan käyttää toimintasuunnitelman täytäntöönpanemiseksi. Sitten muutama sananen tästä itse toimintasuunnitelmasta. Voitte huomata, että tässä on neljä eri lukua. Ehkäisy, tunnistaminen ja reagointi, nämä ovat tärkeimmät luvut, mutta myös toimenpiteet, joita voidaan käyttää kaikilla näillä aloilla, ehkäiseminen, tunnistaminen ja reagointi mitä tulee ehkäisyyn, niin tärkein kysymys, joka pitää ottaa esiin, on se, että meidän tulisi luoda EU-listoja korkean riskin CPRn materiaaleista. Tällaisia listoja osittain on jo käytössä ja niitä käytetään eri tarkoituksiin, mutta meillä ei ole riski perustuvaa lähestymistapaa näihin aineisiin. Me haluamme varmistaa, että keskitymme todellakin niihin aineisiin, jotka jotka ovat korkean riskin aineita, joita voitaisiin käyttää terroristihyökkäyksestä. Meidän täytyy siis tunnistaa nämä korkean riskin aineet näiltä eri listoilla ja, ja sitten tehdä ehkä lista, jossa on vähemmän aineita ja sitten lisätä aineita vähän vähältä. Sitten meidän tosi käsitellä, miten näitä aineita käsitellään, miten niitä prosessoidaan, miten ne loppukäsitellään, miten nämä aineet voidaan tehdä turvallisemmaksi. Ja asiantuntijat ovat sanoneet, että tämä on mahdollista ja tämän haluaisimme myös ottaa esille. Valvonta on tärkeää, ei vain aineiden tuottamisvaiheessa, vaan myös muissa vaiheissa. Ja tällaiset kysymykset on otettu mukaan tähän toimintasuunnitelmaan. Kaikki nämä toimet riippuvat tietenkin henkilökunnasta, jolla on korkea turvallisuuskulttuuri. On tärkeää, että e, ihmiset, jotka työskentelevät näiden aineiden parissa, ovat tietoisia siitä, että terroristit saattavat olla kiinnostuneita näistä aineista, jotta he voivat ryhtyä oikeanlaisiin toimiin, mutta jotta he voivat myös tunnustaa mahdollisesti e, epäilyä herättävää e, toimintaa me haluamme varmistaa, että näillä ihmisillä on hyvät että heillä on tapa tai mahdollisuus kertoa näistä asioista viranomaisille, jos he epäilyttäviä henkilöitä tai epäilyttävää toimintaa havaitsevat. Me olemme myös ryhtyneet varmistamaan sitä, että näitä materiaaleja voidaan kuljettaa turvallisella tavalla. Olemme käsitelleet tätä turvallis- liikenneasiantuntijoiden kanssa – ja olemme listanneet nämä. Kaikissa luvuissa olemme maininneet, että parhainen käytänteiden vaihto ja tiedonvaihto on erittäin tärkeää. Mitä tulee tunnustamiseen, meillä on tällainen skenaariopohjainen lähestymistapa. Ensinnäkin haluamme katsoa, millä tavoin näitä materiaaleja voidaan käyttää, terroristihyökkäyksissä. Sitten kun tiedämme, miten niitä voidaan käyttää, niin sitten vasta tiedämme, missä kohdin voimme ryhtyä tunnistamaan tällaisia tapahtumia ja miten voisimme kehittää uudenlaisia tunnistusteknologioita. Äh, esimerkiksi tällä hetkellä me tiedämme, että biologisten uhkien tunnistaminen on paljon vaikeampaa kuin esimerkiksi radiologisen ja ydinmateriaalin tunnistaminen. Me haluaisimme myös kehittää minimitunnistustandardeja ja myöskin kehittää uudenlaisia tunnistamismenetelmien testejä. Ja tämä liittyy tietenkin siihen, että parhaiden käyttöteiden ja tiedonvaihto on tässäkin yhteydessä tärkeää. Sitten reagointi, kansallisten reagointisuunnitelmat, kansalliset asiantuntijat ovat sanoneet, että on mahdollisuus varmistaa, että CBRn kysymyksiä käsitellään paremmin kansallisissa suunnitelmissa. Jäsenvaltioilla on erilaista kokemusta tällaisten äh, aineiden käsittelyssä. Ja on tärkeää, että muut jäsenvaltiot neuvovat niitä jäsenvaltioille joilla ei riittävästi toimenpiteitä vielä käytössään. EUn tasolla on tärkeää, että me vahvistamme ähm, reagointikapasiteettiamme. Ja tässä täytyy vahvistaa solidaarisuusperiaatetta ja vastavuoroista tiedonvaihtoa eh, sellaisessa eh, tapauksessa, että jossain maassa tällainen kriisi syntyisi. Tämä liittyy esimerkiksi rokotteiden vaihtoon tai sairaaloiden eh, käyttöön sairaaloiden käytön mahdollistamiseen sellaisessa tapauksessa, että toisessa valtiossa on tällainen kriisi syntynyt. Kun puhumme mallintamisesta, niin puhumme mahdollisista vaihtoehtoista ja seurauksista, joita esimerkiksi kemikaalipilvellä voi olla ympäristöön. Olemme tehneet jonkun verran yhteistyötä ja työtä yhteisessä tutkimuskeskuksessa, mutta voimme vielä lisätä tällaista mallintamista. Lisäksi on, voidaan parantaa kapasiteettia eh, ennaltaehkäisten tutkimusten suhteen. Kun tällainen kriisi syntyy, niin on tietenkin tärkeää eh, turvata ihmishenget, mutta eh, kriisin yhteydessä on myös tärkeää kerätä todistusaineistoja, jotta voidaan loppujen lopuksi sitten löytää syylliset. Ja sitten horisontaaliset toimet. Siinä, siinä luvussa käsitellään useita asioita. Tärkeää on lisätä tiedotusta julkisuuteen. Kun puhumme esimerkiksi CBRn hyökkäyksestä, niin on erittäin tärkeää, että kansalaiset saavat tiedon viimeisimmästä tilanteesta, jotta paniikilta vältyttäisiin. Ja on tärkeää, että ne viestit, joita välitetään, ovat oikeanlaisia. Ja jäsenvaltiolla on jo tiedotusverkko, joka toimii, jolla yritetään varmistaa, että jäsenvaltiolta tulee yhtenäinen tiedonanto. Jos tällainen tapahtuma syntyy, niin tiedottajien täytyy varmistaa, että tiedotus on johdonmukaista kaikissa jäsenvaltioissa. Lisäksi täytyy varmistaa, että ihmiset, joilla on pääsy CBR-materiaaleihin, että heidät tarkasti tutkitaan, kun he hakevat tällaista työpaikkaa, mutta kun on kyse korkeariskin aineista, niin pitäisi olla turvallisuusmenetelmiä, joiden pitäisi olla samalla tasolla eri jäsenvaltioissa. Ja tulee tutkimukseen, niin Tiedätte, että meillä on jo hyvin paljon turvallisuustutkimusohjelmia, 1,4 eh, miljardia euroa rahoitus näkyy kaudelta menee tähän. Me haluamme varmistaa, että CBRn tutkimuksen kannalla, kohdalla oikeat prioriteetit eh, ovat käytössä. Hyvä puheenjohtaja, päätän eh, puheenvuoroni tähän. Tämä oli varsin tällainen yleisluontoinen alustus, mutta vastaan mielelläni kysymyksiin. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Monsieur Yannis. Yannis, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin. Edellisen parlamenttikauden aikana minulla oli mahdollisuus olla esittelijänä mietinnön suhteen, joka liittyi kansainvälisen terrorismin torjuntaan. Kyse oli siitä, että haluttiin laatia mietintö nimenomaan Rova Gomesin aloitteesta. Laadimme tämän mietinnön, keskustelimme siitä ja niin edespäin. Ja sen jälkeen eh, meillä oli myös mahdollisuus eh, konsultoida eh, YK-dokumentaatiota aiheesta, samoin kuin USA-dokumentaatiota, erityisesti 11, Madridin terroriiskun jälkeen. Ja Tuolloin keskusteltiin kovasti alkaidasta sen verkostoista, kansainvälisestä rikollisuudesta. Ja todettiin, että nämä tahot kenties haluavat käyttää CBRN materiaaleja terrori-iskuissaan, taikka erilaisissa terrorismiin liittyvissä kiristysyrityksissä. Onneksi 11.9. tapahtumien jälkeen erilaiset tiedustelupalveluiden ja salaisten palveluiden käytössä olevat keinot ovat parantuneet eri jäsenvaltioissa, myös Euroopan unionissa tällaisia palveluita, tällaisia toimia kehitellään niin, että on onnistuttu jäljittämään tai puuttumaan ja onnistutaan puuttumaan sellaisiin rikollisjärjestöihin, jotka kenties saa, joilla on kenties mahdollisuus saada haltuunsa näitä ydinmateriaaleja. Myös Euroopan unionin instituutiot ovat osoittaneet tehokkuutensa koska on selvää, että yksikään 27 jäsenvaltiosta yksin ei pystyisi vastaamaan tällaisiin uhkiin. Tällaiset uhat edellyttävät salaisten palveluiden toimintaa, rahoitusta, erilaisia teknologioita, ja kaikki tämä on nyt koordinoitu EUn tasolla, neuvoston ja komission tasolla. Ja on hyvä, että voimme tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Tämähän on hyvin tärkeä kysymys. Riskit ovat valtaisat. Ne ovat omiaan pelottamaan ihmisiä. On tärkeää, että kansalaiset tuntevat olevansa turvassa sen ansiosta, mitä me teemme ja mitä meidän täytyy tehdä täällä mantereillamme jokaisen jäsenvaltion täytyy tehdä yhteistyötä tiedon välityksen eri toimijoiden kanssa ja välillä täytyy olla ää, sujuvaa. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Gomes. Merci, monsieur le président. Je suis tout à fait Kiitoksia puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä edellisen puhujan kanssa. Euroopan unionin toiminta on korvaamatonta. Ja meidän täytyy ehdottomasti tukea tätä komission ohjelmaa. Kysymys, jonka haluan esittää, on se, että missä määrin tämä task force, josta on tulossa konsultatiivinen ryhmä, missä määrin se tekee säännöllisiä tutkimuksia jäsenvaltioissa – Tämä on mielestäni erittäin tärkeä kysymys, koska omassa maassani kokemus on osoittanut, jopa kun on haluttu ö, noudattaa kemiallisten aseiden torjuntasopimusta, niin käytännössä tehtävä on suunnaton, suunnattoman suuri. Ja jos ei ole sellaista instanssia Euroopan tasolla, joka seuraisi sitä, mitä on tehty, niin useinhan kovinkaan paljon ei ole tehty. Usein viranomaiset ovat voimattomia. Usein valtiot eivät kykene valvontaa toteuttamaan. Jos tämä tapahtuu minun maassani, niin varmasti muissakin maissa. Joten mielestäni on tärkeää, että tällainen konsultatiivinen ryhmä omaa riittävät keinot, jotta se voi tehdä säännöllisiä tarkastuksia jäsenvaltioissa. Muussa tapauksessa on aika vaikeaa öö, saada jäsenvaltiot ikään kuin kuriin. Jos ei ole minkäänlaista kurinalaisuutta, niin saattaa käydä niin, että ei-toivottavat elementit pääsevät niskan päälle. Eli on tärkeää, että tälle konsultatiiviselle ryhmälle annetaan toimivallat toteuttaa ää, säännöllisiä tarkastuksia asiantuntijain voimin. Kiitoksia kovasti ja Kaller. Kiitoksia puheenjohtaja. Myöskin minä haluan kiittää ja olen sitä mieltä, että jos me nämä 133 toimenpidettä todella pystytään toimintasuunnitelmasta toteuttamaan, niin silloin olemme turvallisella puolella, mutta siellä emme vielä ole. Ja tässä tiedonannossa mainittiin myöskin, että monessa kohdin toimivalta on jäsenvaltioilla. Tämä täytyy tietää, mutta siksi on vielä välttämättömämpää saada jäsenvaltiot yhdessä toimimaan ja vaihtamaan tietoja keskenään. Näillä kolmella tärkeimmällä alueella, jotka tässä mainitaan, eli ehkäiseminen, havaitseminen ja varautuminen ja reagointi. Yksi aspekti tässä on, että torjutaan terrorismia, tässä meillä Euroopan tasolla on myöskin Europol, joka voi olla ainoastaan niin hyvä kuin mitä jäsenvaltiot sallivat, koska Europol kerää informaatiota ja levittää sitä. Jos jäsenvaltiot eivät Europolille tätä informaatiota anna, niin silloin Europol ei voi tätä koko mosaikkia laatia ja antaa kaikkien käyttöön. Uskoakseni tässä on vielä paljon parantamisen varaa. Ja varsinkin jos ajatellaan mahdollisia uhkia niin on todellakin välttämätöntä, että tämä kansallinen ajattelu tai tämä kansalliset laatikot, että niistä päästään ulos. No, tämä on yksi ala ja sitten toinen ala on se, että mitä tehdään, jos todellakin jotakin tapahtuu. Ja silloin kyseessä on mielestäni myöskin se, että parhaat käytännöt, niitä vaihdetaan eri jäsenvaltioiden välillä. Ja jotta omia olemassa olevia normeja voidaan korottaa. Ja sitten se, että verkostoidutaan niin, että kyetään reagoimaan myöskin, jos todella jotakin tapahtuu. Ja realiteetti on myöskin se, että reagoinnin kohdalla, siviilialueella, rea- rea- reagoinnin pitää olla sama – tapaturmien ja iskujen kohdalla. Eli jos juna kaatuu sitä varten, että raiteet ovat rikki materiaalin vuoksi tai mistä syystä tahansa, niin että toimitaan vastaavalla tavalla kuin, että jos olisi pommi aiheuttanut junan suistumisen raiteilta – Eli että pystytään ryhtymään samoihin toimenpiteisiin. Meidän pitää todellakin pitää kiinni siitä, että korkeimmalla mahdollisella tasolla toimitaan ja se saavutetaan ainoastaan, jos eri toimi- tai elimissä säännöllisesti kokoonnutaan tai että komissio myöskin jäsenvaltioiden kohdalla tarkistaa, että se mitä on sovittu, että se toteutetaan – meidän pitäisi omassa valiokunnassamme tai myöskin muissa valiokunnissa, jotka, joita asia koskee, niin painostaa sen suhteen, että ryhdytään toimenpiteisiin myöskin omissa jäsenvaltioissa ja että se mitä on sovittu, niin toteutetaan niissä. Kiitoksia. Merci beaucoup. Madame Ankis. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja. Kiitoksia. Minä olen uusi jäsen täällä ja vielä tässä opettelen. Olen pahoillani, jos olen väärin käsittänyt joitain asioita. Sanoisin muutaman sanan liittyen solidaarisuuteen, kun yhdessä pyrimme estämään leviämistä. Tässä asiakirjassahan puhutaan aika selkein sanoin, niin luen tässä nyt ranskaksi. Minulla on ranskalainen paperi edessäni, anteeksi vain. I have. Eh, <clears throat> eh, Pyydetään komissiota sen toimivaltojen puitteissa eh, tekemään työtä CBRN materiaalien osalta yhdessä jäsenvaltioiden kanssa niin, että vältetään töiden päällekkäisyyttä. Ja mitä tulee ulkosuhteisiin, meidän täytyy ottaa sellainen lähestymistapa, joka lähtee läheisestä yhteistyöstä jäsenvaltioiden ja komission välillä. Kysymykseni kuuluu. Minun, minusta nähden tämä solidaarisuusnäkemys on erittäin tärkeä eli että Euroopan valtiot ovat solidaarisia keskenään, ja niin kysymykseni kuuluukin. Miten me voimme tämän solidaarisuuden puitteissa ottaa mukaan kansalliset erityispiirteet, ottaa ne huomioon? Esimerkiksi maissa, jotka ovat kommunismin jälkeisiä maita, minä asun sellaisessa, meillä on useita verkostoja, jotka ovat jääneet meille perintönä kommunismin ajoilta, neuvostoblokkiin ajoilta, kommunistisen salaisten palveluiden ajalta ja niin edespäin. Ja tiedämme, että nämä verkostot e, esittävät tärkeää osaa ydinsulkuprosessissa Euroopassa viittaan maihin, joilla on yhteyksiä kansainväliseen organisoituun rikollisuuteen ja terrorismiin. Ja kysymykseni kuuluukin. Minä tiedän, että meidän valiokuntamme tehtävä ei ole sinään operationaalinen, pikemminkin teoreettinen. Ja tämä kysymykseni on operationaalinen. Mutta haluaisin nyt kuitenkin esittää tämän kysymykseni. Eli onko meillä mahdollisuutta ottaa huomioon Euroopan turvallisuusprojekti, tässä turvallisuusprojektissa ja ydinsulkuprojektissa, niin onko meidän mahdollisuus ottaa huomioon kansalliset erityispiirteet ja nämä mainitsemani verkostot? Koska ymmärrän, että meidän tehtävämme, voimme menestyä tehtävässämme ainoastaan, jos se perustuu meidän keskiseen solidaarisuuteen ja jos tätä yhteistä solidaarista tehtäväämme toteuttaessamme me voimme ottaa huomioon erityiset kansalliset, paikalliset erityispiirteet, koska eri maissa on erilaisia verkostoja, tällaisia hyvä veli-verkostoja, jotka esittävät aika tärkeää roolia näissä prosesseissa. Kiitoksia. Merci, monsieur Zemke. Dziękuję bardzo. Mm, chciałem powiedzieć... Monet kiitokset. Minä haluaisin sanoa, että nämä aineet, nämä materiaalit ovat vaarallisia ja tämä asiakirja, mitä me tässä työstämme, on hyvin mielenkiintoinen, mutta yhteen kysymykseen en saanut vastausta. Se on periaatteellinen ky- kysymys. Jos ajatellaan Euroopan unionissa suoja kemiallisilta, biologisilta säteilyä ja ydinturvallisuudelta aseilta, niin äm, miten määritellään tämä? Jos ajatellaan uhkia, niin meidän täytyy ensin tarkkaan tietää, mitä uhkia meihin kohdistuu. Komission edustaja sanoi, että tämän tiedonannon laatimisessa on monet toimielimet olleet mukana, esimerkiksi Europol myöskin, mutta emme ole saaneet vastausta siihen, että kun kyseessä on uhkien arviointi, niin Olisiko mahdollisuus tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden turvapalveluiden kanssa? Minä olin Puolassa puolustusministeri ja tiedän, että jokaisella maalla on sellainen turvallisuuspalvelu, joka käsittelee näitä eri asioita ja siksi eh, kysynkin, että onko meillä mahdollisuuksia Euroopan parlamentin tasolla – saada globaali arvio riskeistä niin, että se perustuisi kansallisiin järjestöihin. Uskoakseni he tietävät paljon enemmän kuin poliisi ja Europol. Kiitoksia. Van Baalen. Sen, senkin lisäykseksi. Komissio sanoi, että riskit ovat alhaisia, eh, että terroristiryhmät käyttäisivät tällaisia materiaaleja, vaikka nämä materiaalit ovat ikään kuin köyhän miehen materiaaleja. Niitä voi helposti käyttää ja kuljettaa ja tehdä likaisia pommeja. Minä haluaisin tietää, miksi riskinarviointi on niin alhainen. Bien, je redonne la parole à la commission. Annan puheenvuoron komissiolle, ja toivottavasti vastata tähän kysymykseen. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myös alivaliokunniolle sen myönteisistä reaktioista komission tiedonantoon. Ensimmäinen kysymys liittyy täytäntöönpanoon ja toimintaryhmän rooliin ja että varmistetaan toimeen täytäntöönpano säännöllisin tarkastuksin. Meidän vallassamme ei ole tällaisen tarkastusten sääntely eu tasolla Eh, jättäen huomiota ne mekanismit, jotka ovat jo käytössä. Ja toimintaryhmän tarkoituksena on neuvoa komissiota täytäntöönpanon suhteen. Eh, tarkoituksena on olla linkki jäsenvaltioihin niin, että jäsenvaltiot kertovat meille, missä tilanteessa ollaan. Kuten huomaatte, niin meillä on eh, toimintasuunnitelman puolenvälin arviointi, jossa katsotaan sitten, kuinka pitkällä ollaan eri toimien täytäntöönpanossa. Ja varmasti pyydämme neuvoantavan ryhmän neuvoa, jotta saamme tietää viimeisimmän tilanteen jäsenvaltioista. Esitettiin myös kysymys liittyen siihen, miten otamme huomioon eri verkostojen kansalliset erityispiirteet, eh, verkot, jotka ovat jo olemassa, jotka käsittelevät näitä aiheita. Meillä on jo väline tähän, nimittäin Europol ja jotkut jäsenet sen jo mainitsivatkin. Europolissa eri asiantuntijat kansallisilta viranomaiset, joita edustavat yhteisviranomaiset tai kansalliset asiantuntijat, niin he tuovat nimenomaan mm, tätä, näitä kansallisia erityispiirteitä mukaan. Ja toiminta voi sitten olla kohdistettu juuri sille alueelle, jossa se otetaan käyttöön. Ne tulee riskinarvioihin ja salaisiin palveluihin. Kyllä me pyysimme neuvoa turvallisuuspalveluilta. Meillä on tietenkin tietokeskus täällä Brysselissä. Me pyysimme siltä riskinarviointia kaikista riskeistä CBR-materiaalien liittoihin. Se on tietenkin arkaluontoinen eh, ja salainen asiakirja, joten voi kertoa sen sisällöstä, mutta se kyllä vahvistaa sen eh, näkökulman, joka meillä on eh, tässä tiedonannossa. Jos teillä on mahdollisuus päästä näihin salaisiin asiakirjoihin käsiksi, niin huomaatte, että siellä meidän